inspiraatiotana, inspiraationa tuleville projekteille. Kiitos. Pasamos al siguiente punto. Kiitos komission jäsen. Ja näin pääsemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus. Tässä esittelinä edustaja Matson, joka saa puheenvuoron neljä minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kuten joka vuosi, niin täällä sitä taas ollaan vetämässä yhteen mitä Euroopan oikeusasiamies on tehnyt. Ja tässä voidaan sanoa, että tase on kyllä positiivinen. Arvio on positiivinen. Oikeusasiamiehen toimii SEUT-sopimuksen artiklan 228 pohjalta. Ja myös on olemassa tällainen eurooppalainen oikeusasiamiesten verkosto. Ja tarkoituksena on taata se, että kansalaiset voivat nauttia kunnollisesta hallinnasta. Ja tämä liittyy myös perusoikeussopimuksen artiklaan 41, jonka mukaan yksilöllä on oikeus julkisten viranomaisten ja hallinnon taholta saada hyvän hallintotavan periaatteiden mukaista kohtelua ja niin, että se toiminta on myös tarpeeksi nopeaa. Ja nyt sitten ää, äh, kanteluiden määrä on vähentynyt kovasti ähm, vuonna 2011 niitä oli 2510, kun vuonna 2010 niitä oli 2667. Ja suuri osa näistä äh, kantelusta jätettiin internetin kautta vuonna 2011. 53 prosenttia kanteluista kirjattiin webisivulla olevalla lomakkeella. Ja minä olen tästä kovasti kiinnostunut, sillä olen vetomusvaltuuskunnan puheenjohtajana ja monen, minulta on jo pitkään pyydetty tällaista internetpalvelua, jo olisi jo portaali, jota vetomusvaliokunta voisi myös käyttää ja näin vastata kansalaisten tarpeisiin ja tietopyyntöjen määrä on myös on siis vähentynyt ja tämä äh, johtuu siitä, että on olemassa tällainen uusi ähm, äh, opas verkkosivuilla, josta saa tietoa. Ja, ja kanteluita äh, myöskin, jos oli virheitä, niin niitä oli vähemmän ja myös oli vähemmän sellaisia kanteluita, jotka eivät olleet oikeusasiamiehen toiminnan alaisia. Näin ollen kan, äh, tuolla oikeusasiamiehen toimistosta pyrittiin toimimaan niin, että kansalaisilla olisi helpompaa, niin että menettelytapa oikeusasiamiehellä olisi selkeämpi ja yksinkertaisempi. Ja kaikki nämä toimet, joihin oikeusasiamies on ryhtynyt, on, ovat tarkoittaneet sitä, että loppujen lopuksi saatiin positiivisia tuloksia vuonna 2011. Ka- äh, kanteluissa, joita kansalaiset ovat jättäneet, niin komissiota koski aika moni näistä kanteluista, suurin osa, suurin osa kanteluista nimittäin 58 prosenttia koski komissiota. Ehkä tähän voidaan esittää yksi asia, nimittäin komissiollahan on täytäntöönpanovalta, niin tottahan toki se on helpommin kanteluiden kohteena. Mutta tämä ei täysin selitä kaikkea, ja olen varma, että komission jäsenet ovat myös miettineet tätä. No sitten parlamentin suhteen tilanne on hyvä. Parlamenttia koskevien tutkimusten määrä väheni yli puolella verrattuna vuoteen 2010. Mutta sitten neuvostoa koskien niitä oli enemmän. 318 tutkimusta saatiin päätökseen. Tämä on hyvä tulos mielestäni. Mutta yksi asia on sellainen, joka voitaisiin sanoa. Kaikki, jotka ovat mukana näissä verkos, verkostoissa, niin kaikilla verkoston jäsenillä ei ole tarpeeksi valtuuksia kansalaisten kanteluita käsitellä. Ja ehkä voitaisiin esittää yksi suositus, että verkoston jäsenet voivat vain tehdä suosituksia, mutta eivät muuta. Now you, you, you have the floor. Saatte nyt puheenvuoron herra Diamandouros. On aina hienoa, että tulette tänne vuosittain paikalle ja kerrotte toiminnastanne. Ja tämä on myös hienoa, koska tämä osoittaa, että te ja minä olemme vielä hyvin terveitä näin monen vuoden jälkeen. Kiitos. Niin, hyvää terveyttä, kun täällä on terveysasioista vastaava komissiojäsenkin paikalla. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta kertoa teille vuosi kertomuksestani vuonna 2011. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että olen kiitollinen parhaiten siitä, että jatkuvasti sieltä tuetaan oikeusasiamiehen työtä. Haluaisin myös sydämesti kiittää vetomusvaliokunnan puheenjohtaja Matsonia hänen mietinnöstään, jossa on paljon mielenkiintoisia ajatuksia. Kuten olen monta kertaa sanonut, parlamentin tuki ja vetomusvaliokunnan tuki on hyvin tärkeää, jotta oikeusasiamies voi hyvin hoitaa työnsä. Ja nyt sitten kääntyisin tarkempien tilastotietojen puoleen. 2001 vuonna sain kaiken kaikkiaan 2510 kantelua yksityisiltä, yrityksiltä, kansalaisjärjestöiltä, järjestöiltä ja muilta. Minä pyrin siihen, että kukin kanteli, joka kääntyy oikeusasiamiehen puoleen. Siinäkin tapauksessa, että tämä kantelu ei itse asiassa minulle kuulu, niin jotain pitäisi tehdä. Ei saa unohtaa, kuinka tärkeää kansalaisille on, että he saavat ohjausta eh, kääntyäkseen sen eh, mekanismin puoleen, joka asiaa käsittelee ja näin kansalaisella, kansalaiselta ei mene pitkää aikaa siihen, että pitää aivan yksin löytää tämä oikea taho. Tammikuussa 2009 otin nettisivustollani käyttöön interaktiivisen ohjekirjan, joka on 23 kielellä käytettävissä. Tämä ohjelma pyrkii ohjaamaan kantelijat oikeaan paikkaan, joko minun luokseni tai vetomusvaliokuntaan, eri jäsenvaltioiden oikeusasimiesten puoleen tai erilaisten mekanismien puoleen, kuten eh, Solvit-verkoston puoleen tai sinun Euroopasi eh, toimipisteisiin. On ollut yhä vähemmän sellaisia kanteluita, jotka eivät täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Tällä kertaa niitä on ollut 111 vähemmän. Ja tämä johtuu siitä, että kun nyt käytetään tätä interaktiivista ohjelmaa, niin ihmiset jo alusta alkaen tietävät, minne pitää kääntyä. 2011 yli 18 000 ihmistä on käyttänyt tätä opasohjelmaa hyväkseen. Jos ajatellaan, kuinka paljon tietopyyntöjä on tullut ja kuinka monta kantelua on otettu käsittelyyn, niin 22 000 ihmistä on saanut apua oikeusasiamieheltä. Ja tämän lisäksi yli 295 000 eh, henkilöä on käynyt nettisivustolla. Ja jos katsotaan sitä eh, seikkaa, että on tullut lisää kanteluita, jotka eivät ole minun mandaattini kuuluina, mutta 2011 tuli kaiken kaikkiaan 396 sellaista tapausta, jota oltiin tutkia, eli 18 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin. Tämä osoittaa sitä, että käännytään oikeusasiamiehen puolen oikeista syistä. Ja tärkeä syy siihen, että näitä tapauksia on tullut lisää, on, että minä pyrin olemaan kansalaisystävällisempi. Nyt on uuden tyyppinen kantelu, eli että kantelija voi vielä selvintää kanteluaan, kun alun perin myöstä tuntuu siltä, että ei ole oikein kääntyä minkään toimielimen puoleen jossain asiassa. Ja minun toimistoltani on tullut yhä vähemmän kriittisiä kommentteja huomautuksia ja tämä tarkoittaa sitä, että instituutiot suhtautuvat myönteisesti meidän kommentteihimme niin, että tästä on kaikille hyötyä. Tämä on tietysti aina parempi tilanne eh, kantelijalle ja itse instituutiolle. Viime vuosien aikana kriittisiä huomautuksia on ollut noin 34 siinä, missä 2006-2008 näitä oli 46 keskimäärin. Ja taas kerran olen ottanut mukaan vuosikertomukseen tiettyjä tähtitapauksia antaakseni eh, esimerkkejä siitä, miten hyviä käytänteitä on löytynyt minun tutkimuksissani. Ja haluaisin korostaa myös sitä, että oikeusasiamen tärkeä tehtävä on edistää palvelukulttuuria EUn elimissä ja toimielimissä antamalla tukea hyville käytänteille. Kymmenen tällaista tähtitapausta on otettu erityisesti esille tämän vuotisessa kertomuksessa. Se, että toimielimet haluavat tehdä yhteistyötä oikeusasiamisten kanssa, jotta kantelut voitaisiin ratkaista, edistävät juuri tällaista palvelukulttuuria. Haluaisin myös huomioida, että joissain tapauksissa itse kantelijat ovat tehneet rakentavasti työtä, jotta kaikille olisi hyötyä lopputuloksesta. Eurobarometri on tutkinut kansalaisten oikeuksia ja EUn hallintoa. Sen tutkimuksen tilasi parlamentti ja oikeusasiamies ja se julkaistu vuonna 2011. Sen mukaan liikkumis- ja asumisoikeus ympäri EUn on kansalle tärkein kansalaisten oikeus. 48 prosenttia vastanneista sanoi näin. Ja toiseksi tärkein oikeus on oikeus hyvään hallintoon, 33 prosenttia, ja 32 prosenttia piti oikeusasiamiehen puolen kääntymistä tärkeänä. Ja toisaalta 42 prosenttia vastaista sanoi, että he eivät ole tyytyväisiä avoimuuteen EU-hallinnossa, ja 52 prosenttia sanoi, että oikeusasiamiehen pitäisi tehdä mahdolliseksi se, että kansalaiset tietävät, minkälaisia oikeuksia heillä on ja miten niitä voidaan käyttää. Me haluamme tehdä asettaa tärkeälle sijalle kansalaisten informoinnin ja näin maaliskuussa 2011 pidettiin suuri asian osaaja, asianosaistilaisuus, jossa puhuttiin siitä, toimiko Lissabonin sopimus kansalaisten kannalta. Siellä oli tärkeänä puhujina Herman van Rompuy ja Diana Wallis, silloin varapuhemies Euroopan parlamentissa, ja myös Vivian Reding, komission edustaja. 2011 julkaistiin kirja Ongelmia EUn kanssa, kuka voi auttaa. Siitä käy ilmi, minkälaisia ongelman ratkaisumahdollisuuksia on yksilöillä, joilla on ongelmia EUn kanssa. Olen kiinnittänyt huomiota siihen, että tätä kirjasta on kyselty paljon enemmän kuin mitään aikaisempaa julkaisua oikeusasiamieheltä. Jos ajatellaan tätä tyytymättömyyden tasoa avoimuuden kanssa EU:ssa, niin olen käyttänyt hyväksi 28.9. vietettyä tietämisoikeuspäivää ja pyysin, että EU-hallinto olisi proaktiivisempi avoimuuden osalta ja pyysin, että EU-toimivälineet hyväksyisivät sellaisia asiakirjoja, asiakirjarekistereitä, jotka ovat kansalaisystävällisiä ja eh, helposti käytettävissä. Ja oman palvelun osalta vuonna 2011 eh, aloin julkaista tietoa uusista tutkittavista tapauksista heti kun tutkimukset ovat alkaneet. Näin kansalaiset pystyvät alusta alkaen niitä seuraamaan. Hyvä puhemies, hyvät edustajat, vuonna 2009 hyväksyin lauselma, joka koski oikeusasiamiehen tehtävää. Ja sanoin, oikeusasiamies pyrkii ratkaisemaan oikeudenmukaisesti kantelut, jotka kohdistuvat toimielimiin. Haluamme edistää avoimuutta ja palvelukulttuuria. Haluamme saada aikaiseksi vuoropuhelua kansalaisten ja unionin välillä ja edistää korkeatasoista toimintaa unionin toimielimissä, jotta tämän mukaan voitaisiin toimia. 2010 minä kehittelin strategian instituutiolle, joka on kaikkien toimieni takana tässä tehtävässäni. Tärkeällä asialla tässä on se, että pitää vahvistaa vuoropuhelua kansallisyhteiskunnan kanssa, kantelijoiden kanssa, niin että toimitaan Lissabonin sopimuksen pohjalta. Toisaalta pitää määritellä tar- hyvät käytänteet muiden oikeusasiamiesten kanssa, tehdään yhteistyötä oikeusasiamiesverkoston kautta ja kolmeksi edistetään palvelukulttuuria ja tieto oikeusasiamiehen roolista, jotta jatkuvasti hallinto toimisi hyvin, näin ollaan kansalaisystävällisiä, on tärkeää, että toimielimet ja elimet todellakin lähtevät liikkeelle palvelukulttuurista. Jos joku elin haluaa toimia näin palveluhenkisesti, niin se edistää eh, sitä, että henkilökunta eh, toimii hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti, mutta olla myös kohteliaita ja avuliaita. Tehdään yhteistyötä kansalaisten kanssa, ollaan valmiita selittämään, miksi päätöksiä on tehty ja ollaan valmiita hyväksymään, että julkisesti tarkastellaan heidän käytöstään. Ja kaikki tämä huomioon ottaen tulen siihen tulokseen, että olisi hyvä ottaa kaikki nämä julkisen palvelun periaatteet eh, selvästi esille. Näin voitaisiin lisätä kansalaisten luottamusta EUn instituutioihin. Nämä periaatteet julkaistiin tämänä vuonna 19. kesäkuuta, ne löytyvät tästä pienestä eh, vihkosesta. Kävisin nopeasti läpi. Ensinnäkin sitoumus Euroopan unionin ja sen kansalaisiin, integriteetti, kolmeksi eh, objektiivisuus, neljänneksi luottamus toisiin ja viidenneksi avoimuus. On hienoa, että henkilöstöpääosasto on 4. lokakuuta jakanut nämä periaatteet kaikille, jotka parlamentissa toimivat. Puhemies, kuten olen monta kertaa sanonut, nämä julkisen palvelun periaatteet eivät ole ensimmäinen eikä viimeinen sana koskien niitä eettisiä standardeja, jotka koskevat EUta ja sen virkamiehiä. On selvää, että henkilöstösäännöt rahoitusasetus ja oikeusasiamiehen hyvät käytänteet jo sisälsivät nämä tällaiset ajatukset. Ja tämän lisäksi emme nyt halunneet mitään uusia aettisia standardeja näiden periaatteiden avulla, vaan halusimme tehdä selväksi, että sekä virkamiehet että kansalaiset haluavat todellakin tehdä näistä eettistä arvoista joka päiväistä todellisuutta. On hyvä tehdä niistä näin eksplisiittisiä, jotta on helpompi virkamiesten kesken keskustella näistä aiheista ja heidän kesken ja yleisin kesken siitä, minkälainen eh, käytöstapa on eettisesti oikeaa. Ja kävi ilmi, että tämä oli aivan oikea suuntaus. Periaatteet eivät halua olla nyt päällekkäistä työtä millekään muulle tai että pitäisi uudistaa että, että niiden sijasta pitäisi uudistaa olemassa olevia välineitä. Minä ajattelen, että niistä voi saada paljon ajatuksia, kun tehdään yhteistyötä toimijoiden kanssa tulevaisuudessa, jotta voidaan edistää sitä toimijan kulttuuria, joka todellakin elävöittää näitä periaatteita. Kiitos. Diamandouros. Kiitos, Diamandouros. Ja sitten valiokunnan nimissä annan puheenvuoron kolmeksi minuutiksi edustaja Seskovitsille, siis komission edustajalle. Ombudsman, I would like to say that the commission... Kiitos äh, komissio pitää hyvänä tätä hyvää kattavaa mietintöä ja haluaisin äh, kiittää häntä ja vetomusvaliokuntaa tästä tärkeästä työstä. Oikeusasiamiehen raportti osoittaa, osoittaa hyvin selvästi hänen toimintansa viime vuonna ja se on hyvin väl, hyödyllinen väline kaikille toimielimille. Molemmat raportit muistuttavat meitä meidän yhteisestä tavoitteestamme, joka on taata avoin, tehokas ja riippumaton eurooppalainen hallinto meidän kansalaisillemme. Haluaisin henkilökohtaisesti myös kilttää eh, herra Diamando Durrasta hänen yhteistyöstään – ja siitä pyrkimyksestä, että hän valvoi, että me tekisimme työtämme paremmin. Hänen ehdotuksensa ovat äh, hyvin tervetulleita ja pidän hyvänä tätä yhteyttä sekä poliittisella että äh, myös virkatasolla. Useita, täällä on esitetty useita lukuja Romatsonin taholta, mutta myös herra Diamanduroksen äh, taholta, joten minäkin kerron joitain. Tosiasia on, että oikeusasia mies eh, keskittyy eniten eh, komissio 57 prosenttia vuonna 2011, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2010, jolloin se oli 65 prosenttia, mutta olen samaa mieltä Matsonin mietinnön johtopäätöksiä kanssa siitä, että tämä on ihan luonnollista, koska Euroopan komissio on kaikkein suurin toimielin jolla on toimeenpanevat, toimeenpaneva valta ja on aika luonnollista sitten, että komissiota valvotaan. No mitä me olemme sitten tehneet näille valituksille ja näille asioille, joita Euroopan oikeusasiamies on käsitellyt? Me olemme saaneet, antaneet 365 vastausta vuonna 2011 verrattuna 375 vuonna 2010 ja olemme pyrkineet ystävällismielisiin ratkaisuihin ja päästä tällaisen tilanteeseen, jossa molemmat hyötyvät. Me haluaisimme myös äh, tuoda esiin, että kriittiset huomiot, joita komissio on saanut, ne ovat äh, lisääntyneet vuonna 2007-2011. Ne olivat 11 äh, prosenttia kaikista tutkimuksista. Minusta on myös hyvin tärkeää mainita, että 2011 komissio lähetti 25 vastausta näihin kriittisiin huomautuksiin. Ja olimme osittain samaa mieltä 18 asiassa. Sen lisäksi epäviralliset menettelyt 2011, niitä oli 99 kappaletta, joka on lisäys ja näissä mm, oikeusasiamies pyysi komissiota vastaamaan suoraan kansalaisille. Haluaisin myös kiittää oikeusasiamiestä siitä, että hän on järjestänyt näitä konferensseja, mutta myös siitä, että myös näitä siellä hyvin laajoja julkisia kyselyitä on järjestetty. Sen lisäksi presidentti, puheenjohtaja Barroso on myös näitä kommentoinut. Sen lisäksi haluaisin myös vahvistaa, että me arvostamme näitä periaatteita ja me käytämme niitä. Ja haluaisin sanoa, että vaikkakin henkilöstösäännöt asettavat hyvin tiukat säännöt virkamiehille ja komissio on sitoutunut korkeisiin eettisiin arvoihin hallinnossaan ja yhteyksissään kansalaisten kanssa, nämä periaatteet niitä käytetään koko komissiossa ja ne ovat myös meidän nettisivuillamme. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin vielä kerran painottaa, että komissio haluaa jatkaa tätä hedelmällistä yhteistyötä Euroopan unionin oikeusasiamiehen kanssa. Kiitos. Komissario, pasamos a los grupos. Kiitos ja seuraavaksi poliittiset ryhmät. EPP, kaksi minuuttia, edustaja Jaar. Kiitos puhemies, herra Diamandoros. Ensinnäkin haluaisin kiittää oikeusasiamiestä hänen hyvästä työstään ja erityisesti hyvästä yhteistyöstä vetoomusvaliokunnan kanssa. Nämä luvut, jotka mainitsitte, puhuvat omaa kieltään vuonna 2011, kuinka paljon näitä valituksia on tullut ja kuinka paljon te olette käsitelleet. Minua hämmästytti se, että tuli aika vähän näitä, mitä ei voida käsitellä, koska meillä vetomusvaliokunnassa me pyrimme parempaan äh, suhdelukuun, joten onnittelut tästä. Oikeusasia mies on hyvin tärkeä tekijä demokraattiselle valvonnalle ja avoimuudelle Euroopan unionissa. Nimenomaan oikeusasiamies tarjoaa Euroopan unionin ihmisille tällaisen tukipisteen tavallaan silloin, kun heitä on kohdeltu väärin toimielinten taholta. Ja oikeusasiamies on tukenut hyvin paljon siihen, siihen että Eurooppa on kansalaisillemme käsitettävämpi ja konkreettisempi. Nyt täytyy myös todeta, että oikeusasiamies ei kuitenkaan ole mikään hampaaton tiikeri, koska vaikkakin eh, prosessit välillä kestävät hieman kauemmin, niin kyllä sieltä ytyä löytyy. En tällä halua väittää, eh, että komissio pelkäisi oikeusasiamiestä, mutta kyllä te varmasti toisianne kunnioitatte ja sehän on ihan hyvä työtapa, jota voi viedä eteenpäin. Minua ilahduttaa se, että vetomusvaliokunnan ja oikeusasiamiehen välinen yhteistyö on toiminut saumattomasti. Me olemme toinen toistamme täydentäviä instrumentteja, ainakin niin tänne on kirjoitettu. Yleensä politiikassa tällainen täydentävä näkökulma voisi myös tarkoittaa kilpailua, mutta sellaista meillä ei ole, vaan meidän yhteinen työ mottomme voisi olla, että epä, tilanteessa, jossa esitetään epäilyä, me seisomme kansalaisten puolella. Toivon, että voimme jatkaa hyvää työtämme jatkossakin. Ja luonnollisesti aina asiat voidaan tehdä vielä paremmin. Ja toivon hyvää yhteistyötä jatkossakin. Kiitos. Kiitos edustaja Jääristen sosiaalidemokraattien nimissä yksi minuutti edustajan Postinaru. Mulțumesc, domnule președinte domnule vicepreședinte al Comisiei Europene, domnule... Kiitos puhemies. Hyvä Euroopan oikeusasiamies. Haluaisin onnitella eh, Nikolas Dimonadurosta siitä, että hän on taas kerran saanut vankkaa poliittista tukea ja, hän, ja haluamme tunnustaa hänen työnsä tärkeyden. Eli myös komissio arvostaa äh, hänen työtään. Ja haluaisin korostaa sitä, että Euroopan oikeusasiamies on tehnyt tärkeää työtä parantaessaan hyvän hallintotavan kulttuuria sekä Euroopan tasolla että kansallisella tasolla ja myös valioku- vetomusvaliokunta on voinut olla kanssanne erittäin hyvässä yhteistyössä, ei vain vuonna 2011, vaan ihan systemaattisesti vuosien ajan, näinä kaikkina vuosina. Yksi asia kuitenkin huolettaa hieman, haluaisin sanoa tämän komissiolle, sillä suurin osa näistä kanteluista koskee komissiota ja sitten sitten vetoomustuomioist... anteeksi, vetoomusvaliokunnassa on myös sellaisia vetoomuksia, jotka liittyvät siihen, että komissio ei ole toiminut läpinäkyvästi kansalaisille.

ja haluaisinkin tuoda esiin myös tukeni meidän oikeusasiamiehemme toiveelle siitä, että ei tulisi vain tällainen ohjekirja, vaan asetus, jossa me sitten täyttäisimme ne lupaukset, joita me olemme luvanneet kansalaisille perustamissopimuksessa. Me tarvitsemme sitä, että EUn toimielimet voisivat nyt toimia esikuvana kaikille jäsenvaltioille ja sen vuoksi me tarvitsemme asetuksen. Haluaisin myös kiittää tästä raportista ja tukea sitä, mikä tässä tuli hyvin selvästi esiin herra Diamandorosin äh, puheenvuorossa. Eli se, mitä nyt pitää ottaa käyttöön, on niin kutsuttu palveluperiaate, culture of service, Eli keskiössä on kansalaisten tarpeet ja jossa kansalaista ei pidetä vastustajana, jota vastaan on suojauduttava. Ei, vaan kansalainen on henkilö, jota on palveltava. Minä olen ikävä kyllä aivan liian usein törmännyt komissiossa sellaiseen ilmapiiriin, jossa kansalainen on vihollinen. Ja sen vuoksi olen iloinen, että Sefkovitskin puhui tästä, mutta siis me emme halua vain sanoja, vaan myös tekoja. Sen lisäksi haluaisin myös painottaa, että jos me saamme päteviä virkamiehiä, silloin meillä on myös eh, paras keino taistella korruptiota, koska korruptio liittyy hyvin usein eh, korruptoneiseen hallintoon ja eh, hallintovilkamiehiin. Ja sen vuoksi hallinnon täytyy olla avointa, siinä täytyy olla hyvä kulttuuri, ihmisillä täytyy olla hyvä itsetunto. Ja haluaisin vielä ottaa esiin toisen asian. Nimittäin me olemme puhuneet tästä äh, aikaisemminkin. Me istumme yhdessä vetomusvaliokunnassa haluaisin sanoa, että minusta pitäisi ottaa hyvänä merkkinä se, että meillä on aktiivisia kansalaisia, jotka äh, tulevat paikan päälle ja tuovat esiin niitä asioita, jotka ovat äh, pielessä yhteiskunnassa. Me haluaisimme tukea aktiivista yhteiskuntaa, joten ei ole kysymys siitä, että pääsemme eroon näistä valituksista päinvastoin. Kiitos. Kiitos edustaja Auken. Ja sitten pohjoismainen vihreä vasemmisto. Yksi minuutti edustaja Maier. Kiitos puhemies. Aivan siksi haluaisin kiittää vetomusvalikunnan puheenjohtaja Matsonia tästä mietinnöstä. Se on oikein hyvä. Siinä on mainittu hyvin kattavasti kaikki ne aiheet, jotka löytyvät oikeusasiamiehen kertomuksesta. Haluamme myös kiittää herran Diamandorosta tästä kaikesta tehdystä työstä. Tiedän, että teillä on edessä vielä lisää töitä ja kaikkien on edistettävä sitä, että kansalaiset lähestyvät unionia, jotta voidaan ongelmat ratkaista, sillä kaikki kantelut, jotka teille tulevat, liittyvät tähän Euroopan tuotantomalliin, joka on epäsolidaarinen eikä se ole kestävä. Tuhannet, miljoonat ihmiset kärsivät Eh, siksi, että heitä nöyrytetään, heistä tulee köyhiä, heiltä menee asunto ja näin kriisiaikoina kaikkien on pyrittävä toimimaan paljon paremmin ja meidän on pyydettävä, että komissio olisi avoimempi ja annettaisiin nopeasti vastauksia ja ratkaisuja näille eh, kansalaisille, jotka todella kärsivät kaikkialla. Ja sitten Salavarakos, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies olen hyvin onnellinen siitä, että saan nyt esittää täällä puheenvuoron viimeisenä. Ja olemme kaikki yksimielisiä siinä, kun Diamandurosta onnittelemme ja onnittelemme oikeusasiamiehen toimistoa. Meidän pitääkin kiittää ja kunnioittaa häntä Diamandurosta siitä, että hän toimii niin hyvin tässä toimielimessä, joka takaa kansalaisten oikeuksia. Raportin mukaan vuonna 2001 ähm, kanteluita tuli 2510 ja mielestäni on tärkeää, että tämä tärkeä elin on tunnetumpi kansalaisten, EU-kansalaisten keskuudessa ja ottaa huomioon sen, että eurobarometrissa 42 prosenttia EU-kansalaisista ilmoitti, että ei ole tyytyväinen EU-hallinnon läpinäkyvyyteen. Näin oikeusasiamiehen toimielin on hyvin tärkeä ja toiminut menestyksekkäästi. Ja aivan kuten kaikkina vuosina, niin suurin osa kyselyistä tai kanteluista koski Euroopan komissiota, 58 prosenttia tarkalleen ottaen. Ja on tärkeää, että erityistoimenpiteet voisivat olla käytössä, jotta voitaisiin lisätä yhteistyötä komission kanssa kansalaisten hyväksi, erityisesti tänä vaikeana aikana. Haluaisin onnitella Diamandurosta siitä, että hän on tehnyt työnsä ja velvollisuutensa niin loistavalla, erinomaisella tavalla. Ja haluaisin myös onnitella vetomusvaliokunnan puheenjohtaja Matsonia siitä, että hän on ollut auttamassa näissä kahden instituution välisessä hyvässä yhteistyössä. Ja kriisi loppuu aikanaan ja meidän täytyy saada ihmiset luottamaan toimielimiin. Kiitos. Becker, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Kollega Matsonin eh, mietintö eh, on sitä mieltä, että meidän tulisi kiittää oikeusasiamiestä hänen hyvästä työstään, samoin kuin hyvästä yhteistyöstä Euroopan parlamentin kanssa, varsinkin vetomusvaliokunnan kanssa. Haluan ottaa esiin esimerkin, joka minua erityisesti miellyttää. Vetomusvaliokunnassa on noin 1800 vetoomusta käynnissä ja eh, meillä oli yksi tällainen, jossa oli kysymys komissi- tai niistä, jotka koskevat komissiota, ja vain 18 kertaa tämän erityisen instrumentin käyttö on tuotu esiin. Ja tämä osoittaa, minkälaisella oikeudenmukaisesti, miten on oikeudenmukaisesti mies käsittelee näitä asioita. Kaksi asiaa kuitenkin esiin, jotka minua hieman ärsyttävät. Yksi liittyy asiaan, jota voitaisiin vielä vahvistaa, nimittäin informaatio- ja kommunikointityö oikeusasiamiehestä. 27 prosenttia käsitellyistä valittuiksista, jotka kuuluvat käsiteltäviin, niin se merkitsee sitä, että kolme neljäsosaa jää käsittelemättä koska niitä ei voida käsitellä. Sen vuoksi niistä pitäisi informoida paremmin. E, Itävallan e, yleisradiossa esimerkiksi on käsitelty tätä. Toisekseen seuraavassa raportissanne, jos te tuotte, haluatte tuoda esiin e, edistysaskeleita, niin me toivomme, että me silloin saisimme ainakin sitovat tai vähimmäisstandardit kaikille EUn hallinnolle. Ja tiedän, että oikeusasiamies on hyvin aktiivinen tässä. Toivotan sekä hänelle että meille jatkossa onnea työhön. Kiitos edustaja Becker. Yksi minuutti. Edustaja Tikau. Presidente, raportul pentru 2011 a ombudsmanului european se Euroopan oikeusasiamiehen vuosikertomus vuodelle 2011 saa tukea kansalaisilta. Myöskin ollut hyvää yhteistyötä kansallisten oikeusasiamiesten kanssa, jotta olisi yksinkertaistettuja menettelyjä suhteessa kansalaisiin. Oikeusasiamies on auttanut yli 22 000 kansalaista viime vuonna. Kateluita oli 2500 ja monet heistä pyysivät tietoja ja ja monet saivat myös neuvoja tämän interaktiivisen ohje- ohjekirjan kautta. Kanteluita käsiteltiin vuonna 2011 ja kansalaiset monia, monia tapauksia on aloitettu käsitellä ja on saatu ohjeita ja suosituksia Äh, niille toimielimille, joiden kanssa kansalaiset ovat yhteydessä. Ja suuri osa näistä äh, kattelusta on otettu sähköisesti vastaan. Kiitos edustaja Tikau ja sitten catch menettelyyn Edustaja Valinsa, yksi minuutti. Hyvä puhemies, vaikka viime vuosina on paljon edistytty, niin taas kerran oli aika alhainen se määrä, mitä kanteluista todella kuului oikeusasiamiehen toimialaan. Minusta pitäisi lisätä kansalaisten tietoisuutta ja pitäisi tehdä läheisempää yhteistyötä kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten välillä ja myös parlamentin kanssa liittyen tähän oikeusasiamiehen mandaattiin oikeusasiamiehen pitäisi tehdä mahdollisimman läheistä yhteistyötä muiden elinten kanssa. Minä kyllä annan tukeni sille ajatuksella, että hyvä hallinto ei liity ainoastaan lainsäädäntöön. Toimielinten ei pidä ainoastaan toimia laisten velvoitteiden mukaan, vaan sen lisäksi on pyrittävä tarjoamaan palveluita kansalaisille sillä tavalla, että kaikkia kansalaisia kohdellaan oikein ja he voivat käyttää oikeuksiaan hyväksi. Kiitos, edustaja Valissa. Ja seuraavana Preirkas, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, I welcome the report on the activity... Kiitos, puhemies. Minä olen lukenut tätä äh, vuosikertomusta ja huomaan, miten tärkeässä roolissa on julkinen hallinto ja siihen liittyvät säännöt. Ja nyt on puhuttu siitä, miten esimerkiksi entinen komissaari Dali on tehnyt. Ja, kun, ja komission ehdotuksessa on puhuttu Olafista, joka olisi ähm, tiukempi ja otetta, nämä otettaisiin huomioon perusoikeussäännöissä. Äh, äh, ja kaikki tämä huomioon ottaen haluaisin tietää, onko oikeusasiamiehen tarkoituksena tutkia tätä Olaf-raporttia ja trakodirektiiviä. Nämä ovat kyllä vakavia kysymyksiä, jotka liittyvät koko tähän prosessiin ja siihen, miten sitä käsitellään. Kiitos vielä, että olette täällä tänään. Kiitos. Ja yksi minuutti, edustaja Basescu. Kiitos puhemies. Minäkin haluaisin onnitella edustaja Matsonia tästä yksityiskohtaisesta mietinnöstä ja myös herra Diamandurksesta, kaikista siitä, mitä hän on tehnyt vuonna 2011, on myös hienoa, että kanteluiden kokonaismäärä on vähitellen alentunut, sillä suurin osa asioista on tullut käsittelyyn. Monessa tapauksessa oli koristettu tämä kantelu väärään elimeen on ymmärrettävä, että oikeusasiamies tekee kaikkeensa vähentääkseen sellaisten kanteluiden määrää, jotka eivät hänelle kuulu. On hyvä, että hän antaa selkeää tietoa kansalaisille niin, että he pystyvät saamaan selvää tietoa. Tämä uusi lähestymistapa on muuttanut menettelytapoja. Tämä kaikki on nyt kansalaisille helpompaa. On myös hyvä, että oikeusasiamies tekee läistä yhteistyötä kansallisten oikeusasiamisten kanssa. Kiitos edustaja Vasescu ja sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. President. First I... Kiitos uh, puhemies. Ensin haluaisin kiittää jälleen kerran tästä hyvästä yhteistyöstä oikeusasiamiehen ja vetomusvaliokunnan kanssa, koska se auttaa meitä kaikkia pyrkimään tähän tärkeään tavoitteeseen, eli pal- antaa kunnollista palvelua äh, virkamiesten taholta kansalaisille. Jos me katselemme äh, tilastoja, näemme, että valitusten määrä laskee ja haluan vakuuttaa, että hyvä hallinnollinen käyttä, käytäntö on meille hyvin tärkeä periaate. Ja me pyrimme toteuttamaan sitä jokapäiväisessä työssämme. Täällä tehtiin paljon kommentteja Euroopan komission avoimuudesta ja olen samaa mieltä, että me voimme aina toimia paremmin ja me vakuutan, että toimimme ensi vuonna paremmin kuin tänä vuonna, mutta siitä huolimatta olen vakuuttunut siitä, että Euroopan virkamiehet ja Euroopan komissio on yksi kaikkein avoimimpia hallintoja, mitä löytyy Euroopasta ja maailmasta. Ja miten me sitten parannamme laatuamme, työmme laatua, me jatkamme henkilökuntamme intensiivistä koulutusta, lisäämme jatkuvasti tietämystä hyvän hallinnollisen käyttäytymisen ja avoimuuden periaatteista. Me parannamme myös epävirallisten menettelyjen käyttöä, joka usein auttaa meitä löytämään ystävällismielisiä ratkaisuja ilman turhaa byrokraattista kuormitusta. Me pyrimme näihin ystävällismielisiin äh, ratkaisuihin ja tähän saamme hyvää tukea ja neuvoja oikeusasiamieheltä. Joten hyvä yhteistyö äh, oikeusasiamiehen kanssa auttaa meitä toimimaan tässä. Mitä tulee muuten myös tässä viime vuosien aikana – on ponnisteltu kovasti ja uskon, että me olemme yhdessä saavuttaneet paljon. Esimerkiksi meidän yhteinen avoimuusrekisterimme on asia, jota hyvin harvoin löytyy eri maiden pääkaupungeista ympäri maailman. Jotain vastaavaa taitaa olla Washingtonissa ja Viinissä. Me olen täysin tietoinen siitä, että tarvitsen Euroopan parlamentin tukea ja kansalaisyhteiskunnan tukea niin, että voin parantaa kaikkien osallistumista. Ja täytyy katsoa, millä tavalla me haluamme nyt hoitaa näitä asioita raportissa, jota me valmistelemme, kun me mietimme sitä, millä tavalla tämä avoimuusrekisteri toimii. Me olemme avoimempia kuin aikaisemmin, mitä tulee komitologian, millä tavalla asiantuntijaryhmät nimitetään, sukupuolijakauma, neuvotteluiden tulokset. Me julkaisemme heidän keskusteluistaan pöytäkirjoja ja tämä on verrattavissa useimpiin jäsenvaltioihin. Samanaikaisesti uskon, että nämä tilastot, joita eurobarometri osoitti, osoittaa, että Avoimuus on tärkeää ja miten usein Euroopan kansalaiset ovat pettyneitä, mutta samanaikaisesti meidän tulisi olla ylpeitä sekä Euroopan parlamentista että komissiosta. Me kuulumme kuitenkin kaikkein luotetuimpien toimielinten joukkoon Euroopan unionissa. Jos ajatellaan tätä kriisiä, kuinka moni kansalainen luottaa EU-hun, Euroopan parlamenttiin, Euroopan komissioon, niin uskon, että prosenttiosuus monissa tilanteissa olisi merkittävästi korkeampi kuin heidän luottamuksensa kansallisiin laitoksiin. Ja tämä on myös muistettava. Mitä tulee herra Dalliin, Haluaisin vain vahvistaa teille kaikille, että myös se Olafin tutkimusten johtopäätöksissä oli hyvin selvää, että tämä yksikkö vapautettiin epäilystä Olafin raportissa. Tämä koskee myös tupakkadirektiiviä. Haluaisin myös varmistaa ja vahvistaa teille, kuten kaksi päivää sitten jo tein, että tupakkadirektiivi tuodaan käsiteltäväksi ilman mitään viivytyksiä ja toivon, että uuden komission jäsenen kuuleminen on ihan vain parin viikon juttu ja voin vakuuttaa parlamentille, että tupakkadirektiivi käsitellään tässä parlamentissa silloin, kun aika tulee. Ja me tulemme esittämään tämän ehdotuksen teille. Olette vaku- olen vakuuttunut siitä, että te pidätte sitä hyvin kunnianhimoisena ehdotuksena. Kiitos. Gracias, Kiitos komission jäsen ja sitten Diamanduros. Thank you, President. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia edustajia täällä parlamentista, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja jotka niin ystävällisesti ovat sanoneet hyvää oikeusasiamiehestä. Me olemme kiitollisia tästä tuesta ja olemme tietoisia siitä, että teidän työnne lisää meille vastuuta siitä, että pitää tehdä hyvää yhteistyötä yhteistyötä vetomusvaliokunnan kanssa, jotta voidaan vielä paremmin palvella kansalaisia. Eli haluaisin kiittää kaikista tästä ja myös kannustuksesta. Jotkut edustajat ovat täällä ottaneet esille sen, että on ollut paljon sellaisia eh, tapauksia, joita ei ole otettu tutkittavaksi. Ja haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että koska meillä on tämä interaktiivinen ohjekirja siellä meidän nettisivullamme, niin olemme saaneet tällaisia hyviä tuloksia, että ihmiset kääntyvät puoleemme ainoastaan oikeista syistä, ei enää vääristä syistä. Tämä parlamentti oli pitkään vaatinut, että meidän pitäisi vähentää näiden tapausten määrää, jota ei oteta tutkittavaksi. Ja tämä on nyt todella toteutunut. Ja olemme todella kiitollisia parlamentille siitä, että parlamentti ehdotti meille tällaista toimintaa. Ja edustaja Bostinaarulle sanoisin kiitokset teidän tuestanne. Ja sitten tehän tiedätte, että oikeusasiamiehen tehtävä on olla oikeudenmukainen ja oikeudenmukaisesti katsoen voidaan sanoa, että komissioon liittyy eniten kanteluita, mutta kuten komissio sanoi, se on myös 65 prosenttia kaikista virkamiehistä komissiossa. Mutta jos katsoo näitä tähtitapauksia, jotka löytyivät oikeusasiamieheltä, niitä oli kymmenen, niin viisi erinomaisen toiminnan esimerkkejä tuli nimenomaan komissiosta. Eli meillä on tämä ongelma, että me arvostelemme komissiota, me teemme komission kanssa yhteistyötä, jotta voimme parantaa epäkohtia hallinnossa, mutta meillä on myös hyviä kokemuksia siitä, että he kovasti ponnistelevat ja hyvää työtä tehdään. Edustaja Auken, olen kiitollinen teille, tiedätte minun kantani liittyen asetukseen, rovajätteen. Näin kotona kävin ja teidän kotonanne kaksi viikkoa sitten ja puhuin myös Raaston kanssa oikeusosastosta ja puhuttiin siitä, miten voitaisiin edistää tällaista eh, hallinto-oikeutta, niin että voitaisiin palvella kansalaisia paremmin. Ja sitten sanoisin myös Benelastille, että haluaisin onnitella teitä oman parlamenttinne, Irlannin parlamentin elistä päätöksestä, että aiotaan selvästi laajentaa Irlannin oikeusasiamiehen tehtävä kenttää. Otettiin 114 uutta elintä hänen toiminta-alansa. Tätä oli pitkään odotettu ja olen oikein tyytyväinen kollegana, että näin on ja haluan teidän kauttanne esittää eh, tyytyväisyyteni tähän asiaan. Ja sitten se, mitä kysytte tästä direktiivistä, niin haluaisin sanoa, että tähän asti oikeusasiamiehelle ei ole tullut mitään kanteluita liittyen direktiiviin. Jos tällainen tulisi, niin pitäisi varmistaa se, että ennen kuin meidän puolemme käännytään, niin kantelijan olisi pitänyt kääntyä Olafin puoleen ja varmistaa se, että kaikkiin tarvittaviin toimiin on ryhdytty kaikissa niissä muissa elimissä, joihin tämä asia ehkä liittyisi esimerkiksi komission. Ja lopuksi haluaisin ilmaista kiitollisuuteni komissiaisen Shevtsovitsin tarjouksesta, että hyvää hallintoa aiotaan lisätä. Me luotamme tähän, teemme mielellämme kanssanne yhteistyötä ja olemme panneet myös merkille sen, että komissio on epämuodollisin eh, toimintatavoin löytänyt ratkaisu ratkaisukeinoja. Tämä on hyväksi teille, meille ja kansalaisille erityisesti. Kiitos ja seurana Matsoni, olkaa hyvä. Molto apprezzato il dibattito di stasera, credo che ci sia stata una... Arvostan kovasti tätä tämän iltaista keskustelua ja mielestäni meillä on tässä erinomainen esimerkki, käsin kosketeltava esimerkki siitä, miten voimme luoda hyvää yhteistyöverkostoa, joka kantaa hedelmää Tämä koskee kollegoita, vetomusvaliokunnan jäseniä, jotka ovat osoittaneet, että me arvostamme Euroopan oikeusasiamiehen ponnisteluja ja olemme niistä yhtä mieltä. Ja mikä tärkeämpää, olemme yhtä mieltä hänen, hänen tavoitteistaan, työnsä tavoitteista. Eli näiden kahden organisaation välillä on synergiaetuja voimme oppia toisiltamme, ottaa käyttöön parhaat käytänteet, parhaat kokemukset. Ja me pyrimme kopioimaan Euroopan oikeusasiamiehen toimintaa siinä, että miten hän käyttää uutta teknologiaa, internettiä hyväkseen, niin että toimisimme sillä alalla tehokkaammin. Ja varmasti Euroopan oikeusasiamies tekee kanssamme yhteistyötä, kun käsittelemme eri kertomuksia ja mietintöjä. Ja hän lähettää sitten vetomusvaliokunnalle ne asiat, jotka eivät kuulu hänen toimivaltaansa, niin kuin hän on aina aikaisemminkin tehnyt. Kiitän oikeusasiamiestä ja hän on puhunut myös siitä, mitä vetomusvaliokunta tekee. Ja hän on selkeästi viitannut tai hän on selkeästi lähettänyt meille, meille kuuluvat käsiteltävät asiat ja hän on tehnyt sen selkeällä tavalla ja tämä osoittaa myös sitä, että toimintamme on läpinäkyvää ja kiitän myös komission jäsentä siitä, että hän on ollut täällä ja varmasti ne toiveet, joita täällä on eh, esitetty, niin ovat meidän kaikkien jakamia. Nämä ovat sellaisia asioita, joista voi tulla tosiasioita näistä toiveista. Kuitenkin vuosien kuluessa, vaikkakin eh, ehkä toivotaan ja halutaan mennä tiettyihin asioihin, niin komissio on ehkä toiminut aika hitaasti. Ei ole aina toiminut niin nopeasti ja me tarvitsemme pikaisempaa toimintaa ja vähemmän etäisyyttä kansalaisiin. Tämä ei ehkä ole niin positiivinen asia, mutta haluaisin kääntyä komission jäsenen puoleen. Tiedän, että hän on kyllä vilpittömästi äh, toimimassa Euroopan kansalaisen hyväksi. Hän varmasti ottaa nämä kommentit huomioon. Kiitos tästä. Kertomuksesta äänestetään mietinnöstä äänestetään huomenna kello 11.30. Nyt keskeytämme istunnon ja jatkamme taas kello 9 tänä iltana Kiitos.